Allora. Buonasera, già abbiamo qualche minuto di ritardo, quindi... No niin, kello alkaa olla aika paljon ja lienee syytä ryhtyä töihin. Toivotan teidät kaikki tänne tervetulleeksi komission edustajat mukaan lukien ja tervetuloa myöskin kolmelle hakijalle. Lähdetään liikkeelle esityslistasta. Kohta yksi esityslistaluonnoksen hyväksyminen. Jos ei ole kommentteja, voidaan katsoa esityslista hyväksytyksi. Ja niinpä seuraavaksi kerron hieman menettelystä, jota tänään täällä käytämme kokouksessamme. Valiokunnan työt tänään ovat avoimet kaikille jäsenille artiklan 104 mukaisesti. Vetomusvaliokunnalle on esitetty kuusi ehdokkuutta. Oikeusasiamies ehdokkaan osalta ja vain kolme näistä katsottiin sopivaksi sellaisiksi, että ehdot täyttyivät. Seuraavana sitten siirrymme kolmen hakijan kuulemiseen. Heitä kuullaan aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa herra Bottoli, sen jälkeen Diamanduros ja viimeisenä monet. Kullekin on varattu aikaa tunnin verran. Siinä ajassa voi käyttää oman puheenvuoron ja sitten vastata esitettyihin kysymyksiin. Ensinnä 15 minuuttia, jonka aikana ehdokas voi kertoa itsestään ja sen jälkeen sitten ensimmäinen kysymyskierros. Ja annan puheenvuoron kollegoille DONT-järjestelmän mukaisesti. Sen jälkeen sitten aikaa jää 15 minuuttia catch the eye-tyyppisiin kysymyksiin. jo päivien ajan kaikki eh, tiedot menettelyjen osalta on ollut esillä ja myöskin CV eh, on ollut mahdollista saada ja on ollut myöskin mahdollista esittää kirjallisia kysymyksiä kullekin ehdokkaalle. Eli tältä pohjalta lähdemme nyt liikkeelle tässä kuulemistilaisuudessa mutta siis taustatietoa meillä on jo melko lailla paljon tämän alustavan menettelyn pohjalta. Ja kuulemistilaisuuden päätteeksi tänään ja valiokuntahan siis laatii mietinnön, joka esitetään puhemiehistölle jatko käsittelyä varten, mitä tulee esimerkiksi äänestysaikataulun ja varsinaiseen eh, oikeusasiamiehen eh, valintaan. Jos tässä vaiheessa kukaan ei halua käyttää puheenvuoroja ja vastusta tätä menettelyä, niin voin avata kuulemismenettelyn. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa hakija Vittoria Bottoli, olkaa hyvä. Non c'è. <laughs> sarà per arri- No, hän ei ole vielä ehtinyt tulla paikalle. kyllä hän tulossa varmastikin on. Tervetuloa. Allora, gli diamo qualche minuto per... Annetaan hän nyt ensin asettautua paikalleen. Herra Bottoli siis voi nyt 15 minuutin ajan esitellä oman ehdokkuutensa ja sen jälkeen valiokunnan jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra Bottoli. Honorable President, honorable members of Committee of Petitions. First of all... No niin, arvon jäsenet. Hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta ensimmäisen karsinan jälkeen nyt päästä tänne paikalle puhumaan. Pidän mahdollisimman tietoisesti lyhyen alustuksen. Kokemuksesta olen oppinut sen verran, että keskustelu on kaikkein tehokkain keino laajentaa asioiden tuntemusta ja käsitellä niitä kysymyksiä, jotka teistä ovat tärkeitä, jotta voimme, voitte parhaalla mahdollisella tavalla arvioida hakijaa, ehdokasta. Ja tällä tavalla tarjoutuu tilaisuus myöskin nostaa esille mahdollisia muita mielestäni tärkeitä aspekteja. Tätä lyhyttä, mutta usein esittelen myös opiskelijoilleni. Te Euroopan parlamentin jäseninä ja tämän valiokunnan jäseninä tunnette varsin hyvin eh, ihmisoikeussuojelun luonteen ja tilanteen. Eli on tärkeää, että eh, suojelu on riittävän joustavaa ja suojelun saanti kaikille mahdollista. Oma kokemukseni tältä saralta ähm, ja kokemusta minulla on, sen vuoksi olen tätä paikkaakin hakenut. Ja te olette varmasti katsoneet näin kokemukseni äh, sopivaksi. Jos lisätietoja haluatte, olen täysin käytettävissänne. Ja kirjallisesti olen jo vastannut joihinkin spesifisiin kysymyksiin, joita on esitetty. Vastauksissani eh, tuon esiin omat prioriteettini. Aion ja haluan parantaa oikeusasiamiehen toimiston eh, merkitystä ja varsinkin lisätä sen näkyvyyttä. Mutta eräs tärkeä konsepti on pidettävä mielessä edelleen. Muodollinen ihmisoikeuksien tunnustaminen, joka on kirjattu kaikkien jäsenmaiden perustuslakeihin, on asia, joka ei pelkästään riitä turvaamaan näitä oikeuksia käytännössä. Ihmisoikeuksien suojelu ja tässä todellakin puhun kysymyksistä, jotka liittyvät oikeusasiamiehen toimiin, eli näissä oikeuksissa on alue- ja maakohtaisia eroja ja selvää syrjintääkin saattaa esiintyä, kun alueita ja valtioita keskenään vertailee. Edellisessä kokouksessa todettiin, että monilla alueilla ja Euroopan unioninkin maissa e, jotkut oikeusasia miehen toimet on kokonaan e, lailla poistettu perustuslaista ja toisissa e, maissa sitten niiden käyttöönotto on vasta tapahtunut. Ja sitten joissain maissa resursseja on leikattu eri tavoin. Ja näin on päädytty tilanteeseen, jossa mm, tilanteeseen, joka on ollut toimiston tiedossa jo pitkään. Ja kun nämä kaksi kysymystä pitää mielessä, on tarkasteltava seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin sitä, mikä on aiheuttanut tämän negatiivisen kehityskulun, ja toiseksi, mitä Euroopan oikeusasiamies voi asialle tehdä. Ensinnäkin kysymys numero yksi. Syyt kehitykselle ovat melko lailla selvät kaikille, jotka ovat päivittäin tekemisissä julkishallinnon tai ihmisoikeuskysymysten kanssa. On muistettava, että parlamentit ja paikallishallinnot ovat rakenteeltaan sellaisia, että niillä pyritään, niiden rakenteiden myötä pyritään hoitamaan maan asiat kuntoon ja pitämään ne toimintakelpoisena. Mutta joskus on mahdollista, että näistä rakenteista tulee ikään kuin itseriittoisia ja muista riippuu riippumattomia yksiköitä ja tällöin saattaa syntyä ristiriitaa yleishyödyllisyyteen nähden. Ja jos näin käy, niin puhutaan välineistä kansalaisia varten, mutta näiden välineiden tulisi kuitenkin olla sellaiset, että ne kehittäisivät kyseisiä rakenteita oikeaan suuntaan. Aina ei kuitenkaan tilanne ole niin hyvä, että rakenteet pystyisivät oikeat tehtävät kunnolla hoitamaan. Ja siksi siis tärkeää olisi, että pyrittäisiin huomioimaan ihmisten tarpeet. Siitä lähdettäisiin liikkeelle ensisijaisesti. Mitä tulee tähän kysymykseen numero kaksi? On erittäin tärkeää, että Euroopan unionin kansalaisia ei syrjitä, koska kaikilla kansalaisilla on yhteinen kansalaisuus. Ja näin ollen instituutioiden ja elinten kannalta, jos ne ihmisoikeuskysymyksiä ja suojelua käsittelevät, on erittäin tärkeää huomioida eurooppalainen verkosto ja saada toiminta riittävän tehokkaaksi ja näkyväksi. Ja tässä nimenomaan Euroopan oikeusasiamiehen rooli on tärkeä. On päästävä eroon kaikkinaisesta syrjinnästä ja jos tässä parlamentit antavat suostumuksensa, varsinkin tämä valiokunta myöskin, voidaan saada aikaan parhaita mahdollisia tuloksia. Kun nyt kymmenen vuoden ajan omalla alueellani ja omassa maassani olen omistautunut kansalaisten asioita eteenpäin ajamaan. Katsoisin, että tehokas toiminta on ollut hyvää, mutta sitä voidaan aina vahvistaa. Ja niinpä on huomioitava nykyiset haasteet ja mahdollisuudet ja se, kuinka tärkeää on suojata ihmisoikeuksia, jotta eurooppalainen integraatio voi todellisuudessa toteutua. Arvoisa puheenjohtaja, tähän voin päättää puheenvuoroni. Uskon kuitenkin, että monia muitakin tärkeitä aspekteja voidaan käsitellä yksityiskohtaisemmin ja palataan niihin sitten kysymystenne kautta. Tämän lisäksi, hyvä puheenjohtaja, ähm, pyytäisin nyt äh, teiltä mahdollisuutta saada jatkaa puheenvuoroani omalla äidinkielelläni, koska tämä aihe ja kuulemistilaisuus on tärkeä ja herkkä luontoinen on äh, vältyttävä kaikilta mahdolliselta väärin ymmärryksen riskeiltä. Ja niinpä kunnioituksesta teitä kohtaan haluan eh, olla varma siitä, että ilmaisen itseni todellakin ymmärrettävästi. Kiitos. Ringraziamo Vittorio Bottoli per la sua Kiitos puheenvuorostanne, herra Bottoli. On selvää, että halutessanne voitte kysymyksiin vastata italiaksi. Ja nyt eh, voimme avata keskustelun. Jäsenet voivat käyttää eh, puheenvuoroa ja esittää kysymyksiä ja kukin puheenvuoro saa kestää enintään kaksi minuuttia. Ja äh, Gronille ensimmäinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää päivää, herra oli Minun kysymykseni ovat seuraavat. Mitkä ovat prioriteetit tulevalle oikeusasiamiehelle tulevalla kaudella? mitä parannuksia voidaan tehdä tähän virkaan, sen harjoittamiseen, ja tulevatko nämä muutokset aiheuttamaan myös muutoksia tässä oikeusasiamiehen toimenkuvassa? Mitä, miten instituutioiden myötä voidaan parantaa kansalaisten asemaa, kun he haluavat palveluita? Miten miten te vastuullistatte tehtävänne, niin kuin siitä on sopimuksissa määrätty? Mitkä ovat ne puutteet ja haitat, jotka olette todenneet näissä instituutioissa? Miten te voitte toteuttaa konkreettisesti hankkeenne? Miten te aiotte toimia yhteistyössä tämän valiokunnan kanssa ja millä tavoin aiotte toimia yhteistyössä muiden instituutioiden kanssa? Kiitos. Grazie, onorevole Gruni. Kiitokset, Rouva niin. Ja seuraavana sitten Busunaaro, olkaa hyvä. Seniora. Kiitos puheenjohtaja. Arvon eh, professori, arvon ehdokas. Seuraavanlaisen kysymyksen haluaisin esittää. Miten vahvistaisitte Euroopan oikeusasiamiehen ja kansallisten oikeusasiamiesten välistä yhteyttä? Kiitos.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 the right side, and this is yours. It's okay. Okay, <laughs> thank you. Mm. Eh, Európai Uniós tagországok polgárai közül sokan érzik úgy, hogy az... Monet eh, Euroopan kansalaiset ovat sitä mieltä, että ihmisoikeuksiin kuuluu myös eh, etniset vähemmistöt. Jostain syystä etnisten vähemmistöjen oikeuksia on marginalisoitu. Ehkäpä syy on myös se, että me emme välttämättä halua olla mukana konflikteissa. Monet ihmiset kuitenkin ovat sitä mieltä, että näitä konflikteja voitaisiin ratkaista käymällä vuoropuhelua. Minusta ei ole hyvä, että teeskennellään, että tällaisia konflikteja ei ole olemassa. Ja minun mielestäni äh, oikeusasiamies voisi olla mukana ratkaisemassa näitä kysymyksiä rauhanomaisesti. Kysymykseni on seuraava, ja aion myös esittää tämän kahdelle muulle äh, ehdokkaalle. Voimmeko odottaa, että vähemmistöoikeudet saavat äh, paikkansa ja olisiko mahdollista, että ne saisivat oman paikkansa ihmisoikeuksista. Esimerkiksi eh, vaikkapa ihmis, ihmisen eh, arvon rikkomisena. Tämä on tärkeää, koska monissa jäsenvaltioissa eu alueella ja myös Unkarissa eh, on vähemmistöjä. Unkarilaiset ovat hyvin pettyneitä, koska heistä tuntuu, että kun näitä vähemmistöoikeuksia rikotaan, niihin ei kiinnitä tarpeeksi huomiota ja EU ei osoita minkäännäköistä solidaarisuutta. Kansallinen politiikka on usein erilaista kuin yhteispolitiikka myös asioissa, missä puhutaan yhteisistä arvoista – Joten ehkäpä tässä on tällaiset kaksinaiset standardit. Onko teillä mitään suunnitelmia sille, millä tavalla me voisimme hoitaa tätä politiikkaa sellaisella tavalla, että kansalaisista ei tuntuisi siltä, että on ka- käy- hoidetaan kahta erilaista politiikkaa. Esimerkiksi Italiassa äh, rikottiin äh, puhevapautta, mutta sitä ei saanut täällä käsitellä sen vuoksi, että se on kansallinen kysymys, mutta kuitenkin nämä kysymykset koskevat hyvin suurta joukkoa ihmistä, joten haluaisin tietää, miten suhtaudutte vähemmistöoikeuksiin ja olisitteko te valmis ottamaan tämän asian itsellenne, huolehtimaan standardeista ja miten voidaan varmistaa kansallisen politiikan ja EU-politiikan yhtäläisyydestä. Se, no, Kiitoksia. Seuraava puhuja. να ευχαριστήσω καταρχήν τον κύριο Μπότολη ότι βρίσκεται μαζί μας. Ihan aluksi haluaisin kiittää herra Bottolia siitä, että hän tuli tänne. Minulla on hyvin tärkeä kysymys teille esitettävänä, herra Bottoli. Mikä on ollut suurin ongelma, johon olette törmänneet kansallisena, kun te olette toimineet kansallisena oikeusasiamiehenä? Ja millä tavoin olette pyrkineet ratkaisemaan tämän ongelman. Oletteko sitä mieltä, että samantyyppiset asiat voisivat toistua tulaisille täällä niin sanotusti Euroopassa? Ja ovatko ongelmat hyvin erilaisia, kun toimitte eurooppalaisena virkamiehenä? Harkin. Kiitokset sitten Harkin. Thank you, Madam Chair, and I too would... Kiitos puheenjohtaja. Myös minä haluaisin toivottaa Herra Botelin tervetulleeksi kokoukseemme. Anteeksi, että en ollut täällä alusta alkaen paikalla, mutta kuulin kuitenkin suurimman osan. Minulla on neljä kysymystä, jotka haluaisin esittää teille. Ensinnäkin liittyen 1049-2009 äh, äh, avoimuuskysymyksistä äh, liittyy EUn toimielimiin ja jäsenvaltioihin ja EUn lainsäädäntöön. Eli näitä sääntöjä on sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla, joka varmistaa sen, että kansalaiset saavat tietoa EU-sta. Miten te näette oman roolinne siinä, että varmistatte sen, että näissä säännöissä asetetut oikeudet tulevat eh, toteutetuksi ja millä tavalla te haluaisitte tukea tätä, että kansalaiset saavat informaatiota. Toinen kysymykseni on lyhykäisempi. Millä tavalla te henkilökohtaisesti osallistutte siihen, että voitaisiin parantaa EUn toimielinten palvelumentaliteettia? Kolmas kysyminen liittyy siihen, mitä te itse puhuitte eh, aloituspuheenvuorossa, että puhuitte siitä, että toimielimistä on tulossa eh, tavallaan itse tavallaan itseään palvelevia sen sijaan, että ne palvelisivat kansalaisia. Miten te huolehditte siitä, että EUn ö, oikeusasiamiehen toimisto ei olisi tällainen? Ja sitten neljäs kysymys, koskapa oikeusasiamies käsittelee tai toimii ihmisten kanssa suurimman osan ajastaan, niin minun mielestäni sen pitäisi olla äh, kansalaisystävällinen, ystävämielinen sen vuoksi, että monet kansalaiset äh, eivät kuitenkaan edes tiedä eroa eri toimielinten välillä. Ja sen vuoksi pyytäisin teiltä ajatuksia tästä, koska välillä tuntuu siltä, että ne meistä, jotka ovat näiden toimielinten keskellä täällä, me emme aina oikein ymmärrä, että ihmiset, jotka tulevat luoksemme hakemaan apua ja tukea, eivätkä tiedä eroa näiden toimielinten kesken. Grazie. Ja Oken seuraavan alkaa. hyvä. Thank you. Kiitos. Kiitos. Ja kiitos siitä. Concentrate on... I find... Uh... uh Minulla on yksi kysymys joka minun mielestäni on hyvin tärkeä oikeusasiamiehelle. Tämä on terve hallinto ja hyvät käytänteet, joita oikeusasiamiehen tulisi valvoa. Lissabonin sopimuksessa on oikeusperusta ja kaksi uutta artiklaa, joiden avulla me saamme siis oikeusperustat, joilla voidaan ottaa käyttöön käyttää tätä hyvää tervettä hallintoa kaikissa Euroopan toimielimissä. Millä tavalla te tulette hoit- käyttämään näitä artikloja, mikäli te haluatte käyttää näitä sääntöjä, jotka koskevat toimielimiä? Grazie. Salavrakos. Ja Salavrakos seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitän herra Botolia, että hän tuli kunnioittamaan läsnäololla meidän kokoustamme ja haluaisin esittää hänelle seuraavan kysymyksen. Minusta tuntuu siltä, enkä varmastikaan ole ainoa, että paljon asioita ovat muuttumassa. Meillä me muutosten aikaa Euroopassa ja kovalla vauhdilla. Maahanmuutto, liikkeet ovat valtavia, nopeita rajuja ja me elämme myös siinä hengessä, että me otamme vastaan ihmisiä, jotka tulevat erilaista kulttuuritaustasta, edustavat erilaista uskontoa. Heillä on erilainen näkemys elämästä ja elämän muodosta. Aivan viimeiseksi ihmisoikeustuomioistuin tulee käsittelemään Italian valtion esille nostama asiaa, koska siinä on kysymys krusifiksin käytöstä julkisissa tiloissa. Eli pitääkö nämä ristit vetää pois koulujen, muun muassa kouluista, koulujen tiloista. Tämä loukkaa syvästi italialaisten tunteita. Ainakin niitä, jotka ovat syntyneet italialaisina tai Italiassa, ovat katolisia, kristittyjä ja samanaikaisesti myös loukataan maahanmuuttajien tunteita, niiden tunteita, joilla on, jotka ovat edustavat toista uskontokuntaa, mutta tässäkin on kyse ihmisoikeuksista. Miten te näette tässä eurooppalaisen oikeusasiamiehen roolin, kun hän pyrkii tasapainottelemaan esimerkiksi tässä kysymyksessä ihmisoikeusvinkkelistä katsottuna. Mitkä ovat ne rajat, kun on kyse tämänkaltaisista arvoista, jotka otin esille? Ja annoin vain yhden esimerkin, niitä olisi paljon muitakin. Abbiamo finito con... No niin, nyt nämä etukäteen ilmoitetut puheenvuorot on käytetty ja antaisin Rabottolille puheenvuoron nyt mahdollisuuden vastata. Ja vastausten jälkeen sitten Catch the Eye-kysymykset vielä. Olkaa hyvä, herra Bottoli. giorno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo domani o dopo. No niin, eh, tässä menisi useampikin päivä, jos haluaisi perusteellisesti kaikkiin kysymyksiin vastauksen esittää. Mutta voin kyllä yhtyä niihin näkemyksiin, joita täällä esitettiin oikeusasiamiehen eh, toimeen liittyen noin yleisesti. Ensimmäinen kysymys, kuinka tilannetta voitaisiin parantaa ja miten hakija, jos tulisi valituksi, muuttaisi nykytilannetta. Tähän esitin jo kirjallisten kysymysten yhteydessä vastauksen. Kuitenkin tämä on niin tärkeä kysymys, että sitä kannattaa ehkä vielä hieman tarkentaa. katsoisimme, että kaikkein tärkein asia olisi ei pelkästään painottaa eh, vastavuoroisuuteen pohjautuvia tavoitteita, kun puhutaan eri valtioista ja eh, alueista, eli siis kansalaisten tukeminen eh, suhteessa julkishallintoon, jos kansalainen katsoo, että että jollain tavalla hänen oikeuksiaan julkishallinnon taholta on rikottu. No väärinkäsityksiltä nyt on kuitenkin vältyttävä. Eli tämä on tärkeä perustehtävä, joka kaikilla, kaikkien maiden oikeusasiamiehillä on. Mutta kun puhutaan Euroopan oikeusasiamiehestä, niin tällöin kuvaan tulee mukaan eräs toinenkin mielestäni erittäin tärkeä aspekti. Kuitenkin asia, johon ei vielä ole riittävästi huomiota kiinnitetty. Viittaan tässä artiklaan 5 oikeusasia mies perussäännössä. Siinä todetaan, että Euroopan oikeusasiamies voi tehdä yhteistyötä kollegoidensa ja toimielinten kanssa, jotka käsittelevät ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. Eli katsoisin, että tätä yhteistyömuotoa olisi edistettävä. Tarvitaan proaktiivisempaa otetta Euroopan oikeusasiamiehelle suhteissa muihin ihmisoikeuskysymyksiä käsitteleviin elimiin ja toisaalta jäsenmaiden oikeusasiamiehiin. Niin kuin jo alustuksessani totesin, Euroopan unionin alueella on alueita, jotka ovat eh, lain lakimääräisesti lainmuutosten myötä eh, kutistaneet oikeusasia miehen roolia. Enää perusperiaatteita ei välttämättä toteuteta. Monissa oikeusasiamiesten toimistoissa ja vastaavissa virastoissa kaikkialla Euroopan unionissa ei kunnioiteta perusoikeuksia ja varsinkin välittäjän tehtävä kutistuu vain siihen, että toimisto teoriassa on olemassa. Ja niinpä, kun kysytte, mihin kysymyksiin tulisi kiinnittää huomiota, niin yhteistyötä olisi parannettava. Ja jos saataisiin aikaan verkosto, jossa mukana olisivat kaikki kansalaisten oikeuksien puolustajat, ja järjestettäisiin tapaamisia, oltaisiin yhteyksissä eri tavoin toisiinsa puhelimitse, sähköpostitse, pidettäisiin kokouksia ja niin edelleen. Näin kaikki tietäisivät, missä mennään, mikä on tilanne ja Euroopan oikeusasiamies sitten varsinkin saisi hyvän kokonaiskuvan tilanteesta eri alueilla. Tätä siis toivoisin. Eli kun jossain törmätään selkeään oikeuksien loukkaamiseen, ja silloin on muistettava se, että se ei puhuta pelkästään juridisesta kansalaisten suojelusta, vaan myöskin ei-juridisesta ja siis oikeusasiamiehen toiminnasta. Eli on katsottava, ettei tapahdu rikkeitä ja synny liian suuria kuiluja eri maiden ja eri alueiden välillä, niin kuin nykyisellään tapahtuu. Eli Euroopan oikeusasiamiehen tulisi olla yhteydessä parlamenttiin ja ilman, myötä, ilman muuta nimenomaan sen vetoomus valiokuntaan, eikä tämän toteuttamiseksi mitään ihmeitä tarvitsisi tehdä, ei tarvita mitään huomattavia lainsäädännöllisiä muutoksia esimerkiksi, mutta riippumattomana elimenä ja nimenomaan yhteydessä vetomusvaliokuntaan oikeusasiamies saisi aikaan jotain saisi yleisen tietoisuuteen sen, että täällä ollaan kiinnostuneita tämän tyyppisistä hankaluuksista, varsinkin vetomusvaliokunnassa. Sitten kysyttiin vähemmistöjen oikeuksista. Kun kansalaisten oikeuksia puolustetaan ja kun oikeusasiamies näitä puolustaa, niin on erittäin tärkeää, että tällöin huomioidaan yhteiskunnan eri tahot, eikä unohdeta myöskään vähemmistöjä. On erittäin tärkeää, että kunnioitetaan niin sanotun toisen sukupolven oikeuksia, niin kuin filosofi on todennut, eli lasten, naisten, iäkkäiden ihmisten oikeuksia ja myöskin vammaisten oikeuksia ja maahanmuuttajien oikeuksia, koska nämä ihmisryhmät ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja tarvitsevat näin ollen suurinta mahdollista suojelua ja tukea ja on erittäin tärkeää, että oikeusasiamies on riittävän hyvin perillä siitä, kuinka näiden ihmisryhmien etuja on ajettava. Ja kun vähemmistöjen oikeuksista puhutaan, niin te varmasti tiedätte, että joissain maissa on oikeus asiamiehen toimintasääntöön jo otettu erityiskohtana mukaan vähemmistöjen suojelu. Ja jokaisella oikeusasiamiehellä siis on vastuulla nimenomaan heikoimpien suojelu myöskin. Mikä sitten olisi suurin ongelma? johon oikeusasiamiehenä olen törmännyt, kun kymmenen vuoden ajan olen Veneton alueella oikeusasiamiehenä toiminut ja ilman muuta kiinnittänyt huomiota myös kokonaisuudessa Italian tilanteeseen. Varmasti tiedätte, että Italiassa ei ole vielä kansallista oikeusasiamiestä. Ja tätä odotellessa sitten lainsäädäntö on myöntänyt paikallisoikeus asiamiehille myöskin keskushallinnon valvontaan liittyviä kysymyksiä. Ja mikä on ollut suurin ongelma, johon olen törmännyt kymmenen vuoden aikana? Se on ollut nimenomaan syrjää syrjäiseen asemaan liittyvä ongelma. Veneton alueella Vuonna 2001 ähm, instansseja oli 800 ja niitä on sitten ollut jo 1100 äh, äh, viime vuonna ähm, mukaan lukien ähm, valvova viranomainen. Ja tämä äh, nimenomaan sen ansiosta, että muiden toimien lisäksi nimenomaan halusin tukea kommunikaation liittyviä kysymyksiä. Ja huomasin ja tässä puhun nyt nimenomaan kansalaisista, kukaan kansalaisista ei oikein tuntunut tietävän, kuka ja mikä oikeusasiamies oli ja mitä tehtäviä hän hoisi. Eli oikeusasiamiehen on erittäin tärkeää eh, nimenomaan vahvistaa ihmisoikeuksiin pohjautuvaa kulttuuria ja suhtautumistapa ja tämä tapahtuu akateemisilla saroilla erilaisten kokousten ja yhteydenottojen eh, myötä. Mutta ennen kaikkea on erittäin tärkeää, että kansalaiset, oman alueen kansalaiset tehdään tietoisiksi siitä, että tällainen instituutio, ilmainen ja nopeasti toimiva instituutio on olemassa tarvittaessa ihmisiä suojelemaan, jos heidän oikeuksiaan on jollain tavalla loukattu. Niin syrjäyt kehittyminen, sen tässä mainitsin. Kun Veneton alueella ei ole olemassa vetoomusvaliokuntaa, niin tällöin joutuu toimimaan yksin, ja kun yksin toimii yksilönä, niin näkyvyyden parantaminen ei välttämättä ole helppoa. Hyötynsäkin tästä on, mutta kuitenkin olisi erittäin tärkeää, että oikeusasiamiehillä olisi jonkinlaista viitepohjaa. Ja hyvä on, että Euroopan unionissa tällainen on olemassa vetomusvaliokunnan muodossa. Mitä omaan toimintaani tulee, niin eh, vuosien ajan minun tehtäväkseni jäi eh, perustaa jotain vetomusoikeusvaliokuntaa vastaavaa eh, ryhmää, vaikka virallista sellaista ei tietenkään voitu ajatella. Eli siis sellainen ryhmä, joka olisi erityisesti kiinnittänyt huomiota ihmisoikeuksien ja oikeuksien suojeluun liittyviin kysymyksiin. Ja tältä ryhmältä sain kovasti tukea, ei pelkästään siksi, että en tuntenut toimivani niin yksin, vaan myöskin siksi, että kaikki aloitteet, joita esitin, e, oli helpompi sitten toteuttaa oikeuksien suojelutoimiin liittyen. Tässä myöskin kysyttiin, e, minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin tehdä, jotta Mm, tietoihin pääsy helpottuisi. Niin, asiakirjojen saanti on yksi perusoikeuksista kussakin maassa ja alueella, kun oikeuksien suojelusta puhutaan. Ja nimenomaan tässä periaatteet ovat tärkeät. Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat ansisijaiseksi perusperiaatteeksi tavoitteeksi asettaneet nimenomaan tietoihin pääsyn. Tällä pidetään huoli siitä, että todellakin kansalaisten oikeuksia suojataan. Niinpä voin todeta, että olen eh, tyytyväinen nykyiseen yhteisön lainsäädäntöön, sillä kuten tiedätte, Euroopan oikeusasiamieheltä ei voida evätä tietoihin pääsyä, jos tietoja siis on tarkoitus käyttää perustellusti siten, että salaiset tiedot salaisina pysyvät ja niin edelleen. Mutta oikeusasiamiehellä siis on mahdollisuus saada käyttöönsä asiakirjoja. Ja kansalaiset tietävät, että oikeusasiamiehen kautta millä tahansa kansalaisilla, kenellä tahansa kansalaisella on tämä mahdollisuus. Kansalainen ei välttämättä itse saa nähdä näitä asiakirjoja, koska kyseessä ovat salaiset asiakirjat, mutta toimet ovat kuitenkin oikeusasiamiehen kautta mahdolliset. Eli tällaiset valtuudet Euroopan oikeusasiamiehellä jo ovat. Tietysti on tärkeää toimia riittävän varovaisesti ja pidettävä toisaalta huoli siitä, että missään vaiheessa ei lähdetä näitä oikeuksia purkamaan. Yksi tärkeistä perusoikeuksistahan tässä kyseessä on. Ja sitten kun puhutaan elimiin liittyvistä ongelmista, mitä tulee niiden Mm, riippumattomuuteen, mutta sellaiseen riippumattomuuteen, että niistä tulee ikään kuin eh, itseriittoisia ja itseään palvelevia tahoja. Tähän asiaan kyllä olen valmis puuttumaan. Kaikki mm, eri jäsenmaiden perustuslait ovat sellaiset, että nimenomaan henkilö asetetaan etusijalle ja etualalle perustuslain puitteissa. Eli henkilön oikeudet ja riippumattomuus tunnustetaan. Kun puhutaan poliittisesta elimestä tai hallinnollisesta elimestä, niin tällöin puhutaan eh, delegoidusta tahosta, joka on asetettu kansalaisten oikeuksia palvelemaan. Mutta jos elin, jolle on annettu valtuudet palvella kansalaista, unohtaa tämän päätehtävänsä ja tarkoituksensa, ja alkaa ruokkia omaa riippumattomuuttaan ja tähän sitten käyttää jopa kansalaisia, niin silloin tietysti mikä tahansa voi olla mahdollista. Eli sellaisetkin oikeudet, jotka muodollisesti on esitetty perustuslaissa, niin ne eivät sitten enää toimikaan kansalaista suojelevalla tavalla koska julkishallinnon taho tällöin on unohtanut varsinaisen tehtävänsä ja roolinsa, eikä palvele kansalaista muutoin kuin vain siinä vaiheessa, kun kansalaista tarvitaan esimerkiksi valintatehtävissä vaaleissa, kun henkilö, henkilöä paikkoja täyttämään valitaan. Ja niin kuin jo aikaisemmin totesin, on valitettavaa, että tällaisia ongelmia Euroopan unionissakin on. Esimerkiksi jos ajatellaan Italian äh, aluetta, jolla on jo 20 vuotta ollut käytössään oikeusasiamies, niin kun äh, sitten lailla kumottiin ihan 20 minuutin pituisen keskustelun äh, pohjalta kyseinen instituutio, näin vain tapahtui. Ja sitten eh, muilla alueilla edelleen saattaa olla käytössä oikeusasiamiehensä. Tällöin tietysti eh, eh, voidaan kysyä, mitä poliitikot äänestäessään ajattelivat. Ymmärsivätköhän he, että he tällä tavalla kansalaisilta ottivat pois tärkeän aseen ei riitä, että oikeudet tunnustetaan. On erittäin tärkeää, että niitä myöskin suojellaan, ja se voi tapahtua kahdella tavalla kaikissa moderneissa yhteiskunnissa. Eli joko juridisia teitä tai ei-juridisia, ja tällöin puhutaan nimenomaan oikeusasiamiehistä. Mutta nykyisessä taloudellisessa kriisitilanteessa – puhutaan varsin suurista määristä ihmisiä mm. silloin, kun puhutaan mm, ihmisistä, jotka eivät millään tavalla voi kääntyä juridisten, juridisten keinojen puoleen, jos heidän oikeuksiaan on rikottu, koska tällöin puhutaan varsin raskaista menettelyistä. Oikeusasiamiehen toimi on erityislaatuinen nimenomaan siksi, että sen toiminta on melko nopeaa ja erityisesti se on ilmaista, koska se ei pohjaudu tiettyihin Eh, proseduraalisiin normeihin. Ja nimenomaan siksi eh, voidaan puhua todellisesta välittäjästä, kun oikeusasiamiehestä puhutaan. Eli on tärkeää eh, olla ikään kuin myönteisellä tavalla yhteydessä hallintoon ja tällä tavalla ongelmat pyrkiä ratkaisemaan. No, selvää tietysti on, että jos tässä ei onnistuta, niin kansalaisella on oltava oikeus ja oikeusasiamiehellä velvollisuus ei tällöin enää toimia pelkästään vain myönteisellä tavalla, vaan käyttää sitten järeämpiäkin aseita ja riittävän jyrkkää menettelyä. Ja lopuksi vielä toteaisin, että yksi tärkeä asia, jonka tässä jo mainitsinkin ja haluaisin mainita vielä uudelleen, liittyy nimenomaan viestintään, kommunikaatioon. Euroopan oikeusasia miehen on toimittava siten, että kaikki Euroopan kansalaiset eivät siis pelkästään instituutiot, parlamentit ja poliitikot, vaan ihan tavalliset unionin kansalaiset ymmärtäisivät ja tietäisivät, että oikeusasiamiehen toimisto on olemassa. Ja näin kansalaiset yhteyksissään toimielimiin voivat olla rauhassa, koska tietävät, että heidän oikeuksiaan oikeusasiamies on valmis suojaamaan. ja varsin vähän nykyisellään kansalaiset tietävät tällaisista välittäjä henkilöistä ja tahoista. Kuitenkin on erittäin tärkeää, että tietoisuutta parannetaan, koska Euroopan oikeusasiamies fyysisesti on varsin kaukana kansalaisista ja siksi on nähtävä vaivaa sen eteen, että Euroopan oikeusasiamies eh, ja oikeusasiamien toimisto eh, tulee tunnetuksi kaikkialla yhteisössä. Niin. Yhden asian haluaisin vielä nostaa esille liittyen korruptioon. Edellisessä toimessani laadin kirjasen, jossa on muutamalla rivillä ja muutamalla kuvalla ja taulukolla esitelty tilannetta ja tämä julkaisu on ajateltu keskiasteen koululaisille ja ihan nopeasti, nopeasti lukemalla koululainen ymmärtää, mistä tässä on kyse. Tässä on nopeasti kerrottu perusoikeuksista, esimerkiksi oikeudesta asuntoon, ruokaan, työhön, terveydenhuoltoon ja lapsen osalta koulutuksen ja niin edelleen. Eli lyhyesti ja ytimekkäästi nämä asiat on esitelty. Ja Rooma aikoinaan, antiikin Rooma, ei ollut pelkästään kaupunki, vaan siitä kehittyi kaikkien kansalaistensa valtio. Ja valtioksi se voitiin eh, varsinaisesti määritellä vasta, kun Tribunio Plebe eli oikeusasiamiehen toimisto siellä saatiin ikään kuin toimintakuntoiseksi. Eli tässä lähdetään liikkeelle todellakin eh, pitkän historian pohjalta. Ja tässä nyt mitä halusin eh, teille vastata pahoitteluni, jos joku kohta jäi kommentoimatta, mutta joka tapauksessa nämä asiat ovat hyvin lähellä sydäntäni ja silloin joskus saattaa käydä niin, että joku yksityiskohta jää huomaamatta. Kuitenkin lämpimät kiitokset teille kaikille. Lämpimät kiitokset vielä kertaalleen. Kiitokset. Ja sitten Catch the Eye kysymyksiin. Komits, olkaa hyvä. Um, Kiitos, äh, herra Bottoli. Te osattain jo vastasitte kysymykseeni, mutta haluaisin jatkaa tästä hieman eteenpäin. Te äh, olette joutuneet hyvin paljon äh, kertomaan teidän työstänne, mutta Euroopan oikeusasiamiehenä tilanne on hieman erilainen kuin teidän aikaisempi. Millä tavalla te herättäisitte eh, ihmisten tietoisuutta heidän eh, oikeuksistaan? Keller. Keller. Thank you. Um, I would... Kiitos. Te yksityiskohtaisesti selititte, miten te näette kansalaisten ja kansallisen eh, oikeusasiamiehen roolin mutta mikä teidän roolinne on suhteessa muihin eurooppalaisiin virastoihin, Europoliin, investointipankkiin ja niin edelleen, jotka kaikki myös ovat tekemisissä kansalaisten kanssa? Miten te näette teidän roolinne suhteessa näihin virastoihin? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Kiitos, äh, herra Eli tervetuloa. Kiitos, että tulitte. Ikävä kyllä en voinut heti aluksi olla paikalla. Minulla olisi kuitenkin lisäkysymys, joka sopii hyvin tuohon edelliseen. Niin vetomusvaliokunta ja oikeusasiamies ovat eh, tavallaan tällaisen eh, Euroopan tunteiden eh, edustajia. Kun Euroopassa menee hyvin, niin me saamme paljon valituksia. Kun menee huonosti, me saamme paljon valituksia. Sama koskee varmaan teitä. Te olette itse sanoneet, että kansalaisten täytyisi ymmärtää ja hyväksyä Eurooppaa. Miten te olette ajatelleet tehdä yhteistyötä petit, vetomusvaliokunnan kanssa? Miten voimme välttää päällekkäisyyksiä? Miten yhteistyötä tai työtä voitaisiin tehdä tehokkaammin? Ja sitten toinen kysymys mukavimpia ovat ne sellaiset vetomukset, joissa me voimme auttaa kansalaisia, jossa asiat ovat selkeät, että voimme hoitaa kaiken, emme välttämättä aina saa kiitosta, mutta se tyydyttää meitä itseämme. Mutta sitten me saamme vetomuksia, joissa me mielellämme auttaisimme, mutta direktiiveissä ja asetuksissa on selkeitä aukkoja. Näettekö te, että teillä on tässä minkälainen tehtävä kiinnittää meidän huomiotamme eh, tietynlaisiin aukkoihin ja porsaanreikiin lainsäädännössä, niin että me voimme tehdä Euroopasta vielä kansalaisläheisemmän ja ystävällisemmän kuin nyt. No niin. Tätä äsken jo kommentoitinkin, mutta vielä puheenvuoro. Eh, επειδή δεν μου απαντήθηκε το ερώτημά μου, niin, niin. Minun kysymykseni ei saanut vastausta, sen takia, takia haluaisin tehdä uudestaan. Minä esitin kysymyksen niistä rajoista ihmisoikeuksille äskettäisessä puheenvuorossani. Itse olen sitä mieltä, että jos toimielin haluaa olla tehokas, niin se on tärkeää, että ei ainoastaan vaan tämmöisessä romanttisessa katsantokannassa tai näkemyksessä, mutta mielestäni Minulla on täysi syy kysyä herra Botolilta, mikä on oikeusasiamiehen rooli, kun on kyse tasapainottamisesta, kun keskustellaan ihmisoikeuksista ja niiden puolustamisesta konfliktitilanteessa, jolloin erilaiset arvot ja velvollisuudet törmäävät näihin. Tätähän me elämme joka päivä. Minä olen vakuuttunut, että tähän pitää antaa substanssia enemmän oikeusasiamiehelle, koska oikeushan etenee aina hitaasti. Kun on kyse ihmisoikeuksista, meidän pitää löytää hyvä ratkaisu usein nopeasti, jotta se olisi tehokas ja realistinen ratkaisu. Minä todella haluaisin kuulla teiltä niistä konflikteista, velvollisuuksista, joihin te voitte törmätä todellisessa toimessanne tulevaisuudessa. Ei voi sen olkaa hyvä. Niin, jotta nyt vältyttäisiin väärinkäsityksiltä, niin vetoomuusvaliokunta tai oikeusasiamies ei tässä mitään joulupukkeja olla, eli meidän on kuitenkin pitäydyttävä niissä toimivaltuuksissa, jotka meille on myönnetty ja säännössä määritelty piste. Muutoin voidaan tietysti puhua mistä tahansa, voidaan puhua vähemmistöjen tai ihmisoikeuksista, mutta ymmärtääkseni nämä eivät ole niitä kysymyksiä, jotka liittyvät oikeusasiamiehen toimivaltuuksiin. Eli tämä seikka on mielessä pidettävä. Eli toimivaltuudet on määritelty selkeästi ja vain toimivaltuuksien rajoissa meidän on liikuttava. Niitä ei saa ylittää. Kiitos. Corretto, Niin, hyvä kommentti, koska tässä esiin usein muuten myös sellaisia poliittisia kommentteja, jotka eivät liity oikeusasiamiehen tehtäviin. Omalta osaltani esittäisin vielä yhden pyynnön herra Botolille. Sitten voitte vielä vastata, mutta voisitteko hieman tarkemmin eh, täsmentää sitä, minkälaiset voisivat olla yhteydet vetaumusvaliokuntaan ja miten olisi mahdollista parantaa ja tehostaa näiden kahden tahon toimintatapoja, koska kuitenkin eh, perusoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien suojelustahan on kyse kummassakin instituutiossa sopimusten mukaisesti. Grazie. Ensinnäkin tietoisuuden lisääminen, tätä jo kommentoinkin, mutta tärkeä asia tämä on. Silloin kun eh, tieto lisääntyy näistä instansseista, niin silloin myöskin toiminta eh, lisääntyy ja voidaan käyttää erilaisia tapoja tietoisuuden lisäämiseksi varsin tehokas oli eh, televisiomainos, jossa käytettiin eh, piirroselokuvan keinoja. On siis käytetty monenlaisia tapoja lisätä tietoisuutta. On oltu myöskin sellaisissa yhteyksissä kansalaisiin, että annettu mahdollisuus puhelinyhteyteen kansalaiselle poliitikkoihin päin. Eli puhelimitse oli mahdollista esittää kysymys, poliitikoille sitten vastasivat. Tällainen tilaisuus kun järjestettiin, niin sitten kiinnostus ylipäätään moninkertaistui heti tämän järjestetyn yhteydenpidon jälkeen. Ja kouluissa voitaisiin jakaa erilaisia esitteitä mm, opettajien kautta. Ja tämä on myöskin tärkeä väline. Konferenssien järjestäminen, e, asiantuntijatahojen kanssa. Tällaisia kyllä pitäisi pitää riittävästi. Eli foorumeja kyllä on monia, mutta mielikuitusta tulee myöskin käyttää. Tärkeää olisi kuitenkin, että tästä lähdettäisiin liikkeelle. Eli mies ei voi rajoittua pelkästään oma, omien tehtäviensä tekemiseen, vaan hänen on tämän lisäksi koko ajan pyrittävä eh, tietoisuutta eh, ja oman toimistonsa tunnettavuutta lisäämään. Mitä tulee sitten eh, oikeusasiamiehen eh, ja muiden eh, instituutioiden välisiin yhteyksiin? Välit mm, koko ajan <clears throat> oikeusasiamiehen on oltava yhteydessä eri hallintoihin ja mitä enemmän tätä yhteistyötä on ja mitä enemmän eri instituutioihin ollaan yhteydessä, sitä enemmän nämä tahot ovat myöskin valmiita yhteistyöhön. Oikeusasiamiestä ei pidä nähdä erillisenä esimerkiksi julkishallinnosta tai sillä tavalla, että julkishallinto pyrkii vain kaivella, tai että pyritään vain kaivelemaan virheitä, mitä muut ovat tehneet. Ei vaan on nimenomaan pyrittävä yhteistyötä parantamaan jos sitten kansalaisten oikeuksia hallinnon taholta on loukattu, niin silloin jo sääntöjen ja lain mukaan oikeusasiamiehen on muutettava hieman eh, lähestymistapaansa suhteessa hallintoon silloin, kun kansalaisten oikeuksia suojellaan. Sitten kysyttiin, eh, mikä olisi eh, suhde vetoomusvaliokuntaan. Niin kuin jo äsken eh, kerroin, eh, kun kuvailin sitä, eh, kuinka yksinäiseksi toimissani itseni tunsin, kun maassani ei vetomusvaliokuntaa ollut. Tämä oli todella valiteltavaa. Ja todellakin olen valmis hyödyntämään tätä tärkeää olemassa olevaa välinettä, joka nimenomaan on vielä Euroopan parlamentin alainen. Se on erittäin tärkeä taho lainsäädännöllisesti tarkastellen ja myöskin kun ajatellaan erilaisia välineitä, joita oikeusasemieskin voi hyödyntää ja myöskin eh, vastavuoroista yhteistyötä ja tietojenvaihtoa ajatellen on ilman muuta selvää, että oikeusasiamies tarvitsee tällaista tahoa taakseen ja tuekseen. Eli vetomusvaliokunta todellakin on tärkeä tukia. Yhteistyön on oltava niin hyvä kuin mahdollista. Sen on oltava hyvää muihinkin päin, mutta varsinkin vetomusvaliokunnan kanssa. Ja sitten viimeisessä puheenvuorossa kuului kriittisiäkin ääniä. Todettiin, että tulevan oikeusasiamiehen ei tulisi niinkään eh, poliittisesti tarkastella ihmisoikeuksien tilannetta, vaan tulisi rajoittua pelkästään niihin tehtäviin, jotka on selkeästi oikeusasiamiehen tehtäviksi määritelty. Mutta eh, on selvää, että oikeusasiamies hoitaa ne tehtävät, jotka hänelle on määritelty, mutta ihmisoikeuksiinhan nämä liittyvät liittyvät ja miten voitaisiin ajatella, että jos huomataan, että jossain oikeuksia loukataan tai syrjintää tapahtuu, miksei oikeusasiamiehen eh, vastuu olisi sitten ylipäätään aina toimia. Jos huomaan jossain jonkinlaista vääryyttä tapahtuneeksi esimerkiksi hallinnossa, niin tällöin haluan kyllä kuulla kansalaisen mielipidettä tilanteesta ja asiasta ja sitten miettiä, mikä tilanne on. Kuinka voidaan siis sanoa, että ihmisoikeudet eivät kuulisi, kuuluisi oikeusasia miehelle, kun ne kuitenkin ovat osa eh, kokonaisvaltaista hallintoa muutenkin. Tämähän on vähän niin kuin irrotettaisiin toisestaan puu, puun juuret ja oksat. Juuret ovat ihmisoikeudet ja oksat ovat sitten nämä eri elimet ja ne oksat torme, toi, tarjoavat suojelua ja turvaa kansalaisille. Eikä oksia, runkoa ja juuria voi toisestaan erottaa jos esimerkiksi runkoon tehdään viilto, niin kyllä se vaikuttaa sitten oksistoonkin ja päinvastoin. Ja siksi verkosto, johon viittasin ja joka nyt on saatu toimivaksi, jokaisen tulee tiedottaa toistaan sitä, mitä jossain päin Eurooppaa tapahtuu. Juuri Tämän vuoksi katsoisin, että yhteistyö on tärkeää, yhteistyö vetomusvaliokunnan kanssa ja ylipäätään yhteistyöverkoston sisällä. ei tällä tavalla toimien voida sanoa, että oikeusasiamies toimisi poliittisin perustein, ei. Jos jossain maassa tai jollain alueella tapahtuu jotain hälyttävää, niin tulee voida olla mahdollista reagoida. Ja kirjallisissa vastauksissani niin jopa totesin, että vetoomusvaliokunnan mietintöjen tulisi voida olla sellaisia, että konsultaatio otettaisiin sitovaksi määräykseksi niihin mukaan. Eli vetomusvaliokunta ei antaisi lupaa tai vaikuttaisi siihen, saako oikeusasemies jollain tavalla reagoida tai ei. Valitettavasti omassa maassani, jossa olen oikeusasemiehenä toiminut, toiminut niin muistan kyllä, että Euroopan oikeusasemiehen toimisto reagoi reagoi siinä vaiheessa, kun oltiin lakia laatimassa Italiassa. Ja tältä pohjalta mietittiin, millä tavalla olisi mahdollista mahdollista toteuttaa se, että Euroopan oikeusasiamies voi valvoa ja toimia aina silloin, kun tarkastetaan tilannetta, jossa mahdollisesti perusoikeuksia ja kansalaisten oikeuksia on loukattu. Kiitoksia. No niin, me jatkamme tästä eteenpäin. Herra Votoni tästä äh, pikkuhiljaa lähtee ja voin eh, pyytää herra eh, Diamanduroksen tänne eteen. Siirrymme kohta kuulemaan seuraavaa hakijaa.